Okay, ladies and gentlemen, let's start. No niin, aloitamme. Ich, uh, äh... Meidän ei kannata enää odottaa tämän enempää. Kiitän lämpimästi siitä, että olette tulleet tänne tämän päivän toiseen istuntoomme. Nyt voimme siirtyä käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa ja toivotan herra Rehemaan lämpimästi tervetulleeksi. Toivottavasti äänsin teidän nimenne oikein. Hän on Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelimen BEREKin hallintojohtaja. Me olemme nyt perustamassa tällaista elintä, se on hyvin tärkeää, siinä haetaan henkilökuntaa ja ajatuksena oli kuulla jotakin hieman tästä itse asiasta ja henkilöistä. Kutsuimme herra Rehemaan vieraksi tänne. Mukava, että pääsitte paikalle. Annan teille nyt puheenvuoron. Voitte pitää esityksen ja sitten läsnä olevat kollegat voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Vaihdan tässä Englantiin. Hyvät näistä herrat, kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan tänne Berekistä ja Euroopan yhtenäismarkkinoista telekommunikaatiopalveluille. Nimeni on siis Ando Rehemaa ja olen tällä hetkellä ehdolla hallintojohtajan paikkaan Berekissä, eli Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä. Esityksen jälkeen voitte vapaasti esittää kysymyksiä. Minulla on noin 20 vuotta työkokemusta takanani ja noin kolmannes siitä kului kotimaani ulkopuolella. Ja luultavasti siitä syystä motivaationi hakea tätä Berekin hallintojohtajan paikkaa liittyi siihen, että halusin päästä takaisin kansainvälisten asioiden pariin ja hoitaa asioita kansainvälisellä tasolla televiestinnässä koko Euroopassa. Koulutukseltani olen, olen opiskellut liiketaloutta Alankomaissa. Ja kuten jo mainitsin, mainitsin, minulla on 20 vuotta työkokemusta siitä 14 vuotta on mennyt liikkeenjohdon tehtävissä. Minulla on ollut parhaimmillaan noin 160 alaista. Ja budjetit ovat olleet siellä 6,8 miljoonan euron luokkaa. Teollisuuden aloista minulla on kokemusta eri aloilta. Vuodesta 1978 lähtien olen työskennellyt pääasiassa televiestintäalalla ja informaatioteknologia-alalla. Berekkiin lähimmin liittyvä työkokemukseni tai hallintojohtajan asemaan liittyvä työkokemukseni on Viron kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävä 2004-2007 välillä – Siellä keskityin lähinnä myyntiin, markkinointiin, asiakaspalveluun. Berekhän on tukiorganisaatio, tai ainakin sen toimisto on sellainen. Ja olen myös johtanut tukitiimejä globaaleille viestintäyrityksille, erityisesti asiakaspalveluyrityksille – tukitiimin johtaminen antaa varmasti hyvät lähtökohdat Perekin hallintojohtajan toimeen. Ihmisten ja liikkeen johdon, ihmisten johtamisen ja liikkeen johdon lisäksi minulla on kokemusta kansainvälisistä hankkeista eri maista. Minusta on aina ollut hyödyllistä, kun hanketyötä tehdään tiimissä tai organisaatiossa, omata organisaatiojohtamisen kokemusta niin, että hankkeissa voidaan sitten saman aikaan valmentaa näitä hankkeen vetäjiä. No sitten kansainvälisestä kokemuksesta. Olen työskennellyt ulkomailla noin seitsemän vuotta, tai itse asiassa yhdeksisen vuotta yli kymmenessä eri maassa – Johtamistyylini on kenties sellainen, että voin joustavasti sopeutua eri tilanteisiin. Minusta se on kaikkein paras johtamistyyli. Olen demokraattinen johtaja, hyvin konsensushakuinen, niin että perustan työni organisaation tavoitteisiin, sen tilanteeseen ja työhön, ja kollegojeni kokemukseen. Olen yrittänyt toimia tällä tavoin, suosin konsensushakuista johtamistapaa, kuten jo mainitsin, niin että kommunikaatio on mahdollisimman avointa ja että ilmapiiri on, ilmapiiri on avoin ja myönteinen. Totta kai on tilanteita, joissa esimerkiksi budjetti on hyvin rajallinen tai aikataulu tiukka, eivätkä kollegatkaan ole kovin kokeneita ja silloin täytyy ottaa vankempi johtajan rooli. Henkilökohtaisista ominaisuuksistani sanoisin sen, että olen ammattimainen. Ainakin työelämässä yritän asettaa organisaation edut omien etujeni edelle – Tiukat aikataulut motivoivat minua ja pitävät työn touhussa. Johtajana periaatteeni, periaatteisiini kuuluu kollegojen tasavertainen kohtelu, faktapohjainen päätöksenteko, kuten jo mainitsin, ja sitten tuo avoin viestintä ja stressitön työympäristö kokemukseni ja motivaationi perusteella tämä Berekin hallintojohtajan virka sopisi minulle. Pystyisin tuomaan näitä itselleni tärkeitä asioita tähän virkaan ja pystyn motivoimaan itseäni pystyn sopeutumaan erilaisiin tehtäviin ja määräaikoihin ja pystyisin tätä hyödyntämään tässä Beräkin tehtävässä. Olisimme siis Berekin tärkein tukiorganisaatio. Kiitos. Ganz herzlichen Dank für die... Kiitoksia tästä esityksestänne, herra Rehimaa. Nyt antaisin kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä tai ky- kysyä lisää tietoja. Ensin Castillo de Castillo. Sí, eh, muchas eh, gracias. Eh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on ilo, erityinen henkilökohtainen ilo nähdä täällä nyt tämä ehdokas, Berekin hallipäjohtajan paikalle, koska Berek on ollut osa elämäni kauemmin kuin raskausaika, eli kauemmin kuin yhdeksän kuukautta. Itse olen Berek asiassa esittelijä. Ja tämä ei ole ollut mitenkään helppoa saada Berekkiä aikaan. Tähän liittyy hyvin pitkä prosessi sen jälkeen, kun se luotiin siihen asti, kunnes esille tuli monia ongelmia. On ollut hyvin erilaisia kantoja sen suhteen, millainen tämän uuden organismin tulisi olla sääntelytasolla, millä tavalla sen pitäisi olla elin, joka pystyy toimimaan ja joka olisi pikemminkin ei-sitovan sääntelyn alalla ja joka edistäisi ja auttaisi sekä komissiota että myöskin kansallisia sääntelijöitä, kun luodaan sähköisiä markkinoita Eurooppaan, jotka ovat yhtenäiset ja avoimet. Sehän on se lopullinen tavoite. Sitten Berg saatiin aikaan ja nyt se alkaa toimia. Riikassa on sen päämaja. Enkä nyt aio kysyä mitään Bergin toimivaltuuksista, koska on selvää, että teidän tulee ne tuntea hyvin, ja minäkin ne tunnen. Mutta kuitenkin pyytäisin, että Berekistä tehdään organismi, joka edistää kilpailukykyisiä yhtenäisiä markkinoita Euroopassa sähköisen viestinnän alalla. BEREC on askel eteenpäin, kun ajatellaan edellistä organismia sääntelykysymyksissä. Sillä ei ollut selkeää määritelmää, eikä välineitä, ei taloudellisia eikä muita resursseja. Ja tässä mielessä BEREC on hyvin merkittävä askel eteenpäin. Nämä toimivaltuudet on määritelty ja berek voi vaikuttaa komissioon ja sillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa myöskin kansallisiin sääntelijöihin. Viime kädessä idea on se, että kansalliset sääntelijät yhdessä ylikansallisessa organismissa – kykenevät katsomaan pidemmälle kuin yli omien kansallisten markkinoiden rajojen. Ja tällä tavalla voidaan toimia näiden toimivaltuuksien kerran. Ja joissain tapauksissa on esimerkiksi pakollista viestittämistä ja tiedottamista. Ja siellä voidaan toimia ylikansallisella tasolla alalla, joka on hyvin ratkaiseva, kun ajatellaan talouden ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Ja vuosi sitten, kun vihdoinkin tämä organismi saatiin pystyyn ja muut telekommunikaatiopaketista vielä tällä hetkellä tässä talouskriisissä, jota vielä elämme, se on vieläkin tärkeämpi. Meidän täytyy miettiä digitaalista kehitystä. Muuten kaikki asiat jäävät pahasti jälkijunaan. Ja maailmassa on paljon alueita, jotka ovat kärkeä näissä kysymyksissä. Kyseessä on ikään kuin luotijuna. Ja jos menee veturiin EU pitää olla veturissa eikä takimaisissa vaunuissa, ja tämä on digitaalisen yhteiskunnan kehitystä, ja Verekillä on tässä hyvin keskeinen rooli. Eli onnittelut, koska uskon, että teillä on käsissänne erittäin tärkeä kysymys. Se on todellakin EUn tavoitteiden kärkipäätä. Meillä on 2020 strategia, digitaalinen agenda yksi seitsemästä merkittävästä hankkeesta, jotka liittyvät näihin kysymyksiin vuoteen 2020 mennessä. Ja tehdä tulee tietysti viedä asioita tähän suuntaan. Eli tsemppiä. Ja uskon, että parlamentista aina löydätte liittolaisen, jos haluatte tehdä työtä tähän suuntaan, josta juuri puhuin. Eli kiitoksia ja lykkäytykö. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kiitos sitten Trautman. <coughs> Pardon. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra hallintojohtaja, olin todella iloinen voidessani toivottaa teille mitä lämpimimmin onnea tehtävässänne. Te olette vastuussa hallinnosta organisaatiossa, jonka toiminta liittyy hyvin läheisesti tämän valiokunnan toimintaan yhdessä tuon televiestintäpaketin kanssa olemme televiestintäpakettia olemme olleet laatimassa yhdessä Malcolm Harbourin johtaman IMCO-valiokunnan kanssa. Ja haluaisimme totta kai taata tälle uudelle organisaatiolle mahdollisuuden löytää lakimääräiset keinot toimivallan ja aseman Euroopan komission nähden ja parlamenttiin nähden, kuten olemme nähneet kaikkien näiden keskustelujen perusteella komission ja neuvoston kanssa. Euroopan parlamentin panos on aina hyödyllinen, kun tällaisia sääntelyviranomaiselimiä perustetaan ja pyritään vahvistamaan eurooppalaista ulottuvuutta. Eurooppalaista on hyvin strategisella alalla, erityisesti nyt näin energia, erityisesti tämä pätee energiaasioissa. ja siitä mielipide täytyy aina sanoa, vaikkakin parlamentti on monesti kunnianhimoisempi kuin neuvosto, eli työtä siellä vielä riittää. Voimme tällä tavoin arvioida suosituksia ja muotoilla niitä uudestaan vaikka emmekä, emme voikaan vaikuttaa lopulliseen päätökseen joka kerta. Perek on organisaatio, jonka pitäisi valvoa nyt sitten sähköisen viestinnän alaa lainsäädännön perusteella Euroopassa. Sillä täytyy olla muiden luottamus, erityisesti niiden yritysten, jotka sijoittavat tähän alaan, niiden luottamus, koska ne luovat infrastruktuuria niin, että teknologiaa ja uusia palveluja saadaan kehitettyä. Teillä on tässä hyvin suuri rooli, sillä kyseessä on tasapainon löytäminen eri maiden välillä ja eri mailla on erilaisia lähestymistapoja kansallisiin sääntelijöihin nähden – Teidän tulee nyt kerätä yhteen nämä kompetenssit ja taidot ja saada aikaan jonkinlainen toimiva viitekehys, jotta PEREK voisi vaikuttaa myönteisellä tavalla. Tällä tavoin voisimme luoda ikään kuin tällaisen mutkattoman virran eurooppalaista lainsäädäntöä, joka sitten antaa lakisääteistä turvaa yrityksille – ja samaan aikaan antaa hallinnoida ja ratkaista konflikteja ja ristiriitoja, joita mahdollisesti syntyy. Tätä me toivomme ennen kaikkea, koska tiedämme, että sääntely ei voi jatkaa olemassaoloaan aivan entisessä muodossaan ja siksi haluamme uskottavan, mutta samalla joustavan organisaation, kuten paketissa on ilmaistu, tällaisen referenssin eli viitekehyksen, jossa sitten eri vastuita ja visioita voidaan tuoda yhteen järkevällä tavalla, sillä sääntely, viranomaisen rooli on aina myös hyvin käytännönläheinen ja äärettömän tärkeä. Tässä ne asiat, joista halusin teille kertoa. Toivottavasti voimme onnitella teitä pian Haluamme tehdä läheistä yhteistyötä eurooppalaisten sääntelyviranomaisten kanssa ja haluamme hyötyä heidän panoksestaan myös omassa työssämme, kun tarkastelemme uudelleen sähköisen viestinnän direktiiviä. Tässä hengessä haluamme tarkastella uudelleen tällaista tärkeää pakettia samalla aikaa, kun meillä on 2020 digitaalinen strategia valmisteilla – tällainen sääntely direktiivin tai paketin, sitä täytyisi aina tarkastella sen, joka sitten sitä lopulta käyttää. Tällöin voimme välttää kaikenlaiset monitulkintaisuudet ja ongelmat. Hallinnollinen työ on todella peräkin perusta. Siksi teidän roolinne on tässä niin tärkeä. Ja teidän yhteistyökumppaneinanne toivomme Perekille mitä parhainta menestystä, että se pystyy navigoimaan helposti näillä myrskyisillä vesillä. Kiitos. Gut, danke schön. Hyvä, kiitos. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten antaisin Rehemalle nyt mahdollisuuden vastata näihin esitettyihin huomioihin jos haluatte. I was expecting questions, but... Odotin kysymyksiä, mutta kun ajatellaan näitä hyviä toivotuksia, niin tämä haasteellinen mandaatti, jonka minä ja Berek saimme näiltä kahdelta arvovaltaiselta lehdiltä, niin itse teen kaikkeni, jotta täytän Euroopan toimielinten odotukset ja hallintojohtajana teen parhaani oman tiimini johtajana. Aivan saada aikaan samoja tuloksia koko Berg-tiimin kanssa. Äh, Kiitos. Ehkä voisitte vielä kertoa meille hieman, kuinka tilanne nyt kehittyy tästä eteenpäin. Esimerkiksi henkilöstön, tilojen, tehtävien kehittymisen suhteen. Te olette varmasti asiantuntija. I'm still a candidate uh, to, to... Niin olen vielä ehdokkaana tälle paikalle. Ja olemme keskustelleet näiden nimitysten aikataulusta. No, seuraava vaihe on sitten henkilöstön rekrytoiminen ainakin tämän viraston alkuvaiheessa – ja sitten täytyy luoda infrastruktuuria, miettiä tärkeimpiä ohjaviivoja työn suhteen ja niin edelleen. Ja meillä on kaksi aventapaikkaa ja niihin on kilpailut. Hakemuksia arvioidaan pian ja voi olla, että tämä arviointi vähän venyy syyskuulle kesälomista johtuen, siis nämä haastattelut. Ja sitten valmistelemme näitä avoimien paikkojen ilmoituksia lisäpaikkoihin, mutta yleisesti me olemme nyt luomassa tätä virastoa Riigaan ja sitten loppuvuodesta rekrytoimme ensinnäkin tukevaa hallinnollista henkilökuntaa, mutta sitten myöskin sisältöasiantuntijoita todennäköisesti vuoden vaihteessa. Ja sitten viraston pitäisi toimia kunnolla joskus ensi vuoden alussa, koska määräaika on toukokuun loppu 2011, kun sääntelypaketin täytyy olla jo osana jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Eli Berekin osalta tämä merkitsee, että meidän pitäisi suurin piirtein olla silloin toiminnassa. Me emme nyt aio rekrytoida täyttä henkilöstöä ja odottaa, että työtä sitten tulee – Minun kantani, ja tämä myöskin suunnitelma, on, että meillä on vaiheittainen lähestymistapa. Ja kun rekrytoimme ensimmäiset ihmiset sekä hallinnolliselle että sisällölliselle puolelle, ja sitten pikkuhiljaa kasvatamme tiimiä, kun työtä tulee lisää. Toimivaltuudet ja Berekin rakenne vaatii tietynlaista tasa-arvoa Berekin keskusviraston ja muiden asiantuntijoiden välillä, jotka tekevät työtä kansallisissa sääntelyvirastoissa. Meillä on komennusasiantuntijoita kansallisista sääntelyviranomaisista, mutta mihin sitten, mistä tämä tasapaino sitten löytyy? Millä tavalla voidaan jakaa tämä työ, jota tehdään asiantuntijoiden tasolla jäsenvaltioissa ja mitä työtä sitten tehdään asiantuntijatasolla BEREKin toimistoissa. No näitä yksityiskohtia pitää vielä hioa ja varmaan sitten nämä asiat selviävät ensimmäisten kuukausien aikana, kun virasto on toiminnassa. Ei voi palkata paljon asiantuntijoita, mikäli näillä ihmisillä ei ole joka päivästä kokemusta markkinoiden analyyseistä kilpailutilanteissa sähköisen viestinnän markkinoilla. Eli näiden kahden välille pitää löytyä tasapaino, eli verekin virastot ja sitten nämä kansalliset sääntelyviranomaiset. Mutta kun sanoin, että verekin virasto on hallinnollinen tukikeskus kaikille kansallisille sääntelijöille, mukaan lukien sääntelijöiden johtokunta. Berekin tavoitteenahan tulisi olla se, että kansallisellakin tasolla saadaan aikaan lisätehokkuutta ja kun annetaan hallinnollista ja tukea, meidän pitää tehdä hyvin paljon hallinnollista työtä, jotta voimme keventää taakkaa kansallisissa virastoissa ja saamme nämä asiantuntijat mukaan myöskin sisältötyöhön. Ja näin he voivat tehdä parhansa Berekin kanssa yhteistyössä. Dankeschön. Gibt es noch... Äh, Kiitoksia. Haluaako joku vielä esittää kommentteja tai kysymyksiä? Jos ei, niin niin silloin voimme varmasti päättää tämän esityslistan kohdan käsittelemisenä. Kiitän lämpimästi herra Rehemaata. Varmasti tulevina vuosina tulemme vielä olemaan tekemisissä keskenämme. Toivotan teille kaikkea hyvää ja menestystä. Lämmin kiitos siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Haluan pyytää anteeksi sitä, että paikalla ei ollut tämän enempää kollegoita tähän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 jouduimme hieman muuttamaan jälleen esityslistaa, koska espanjalaisministeri ensin sanoi, että hän ei pääsekään paikalle aivan kauhean nopeasti, mutta sitten hän on kuitenkin ehkä nyt tulossa nopeammin. Ranskassa tuntuu olevan jotain liikenneongelmia ja Trautman, niin pitäisi kyllä huolehtia niistä. Mutta nyt voisin kuitenkin ottaa ensimmä, tai seuraavan esityslistan kohdan, eli EUn kaasun ja sähkön energiamarkkinoiden tämänhetkistä tilannetta ja toteutusta koskevan tutkimuksen esittelemisen. Meillä on täällä paikalla Anton Rönman, Rönholm ja, ja toinen herra Altman. En tiedä kumpi teistä nyt haluaa aloittaa. Also, dann bitte ich um äh, einen Vortrag, Herr Altman, Die Studie liegt vor. Teillä on tämä tutkimus siellä kollegoilla, mutta pelkään, että kaikki eivät ole sitä vielä ehtineet lukea, mutta nyt me saamme tilaisuuden kuulla siitä. Olkaa hyvä. Now this, um, the study has been uh, uh, contract... Kiitoksia. ITRE-valikunnan sihteeristö on tilannut tämän tutkimuksen viime joulukuussa, joten olemme toukokuuhun asti analysoineet tätä tutkimusta. Ja te saatte sen sitten printattuna tänne ja myöskin nämä kalvot, joita näytämme tänään. Eli tutkimuksen tavoitteita oli kolme. Ensinnäkin tavoitteena oli arvioida sisäisten energiamarkkinoiden avautumista ja päätöksen saattamista – eli mikä on sähkö- ja kaasumarkkinoiden tilanne Euroopassa. Sitten piti alakohtaisesti katsoa täytäntöönpanoa ja toisen energiapaketin transpositiota. Ja sitten piti keskustella kolmasta energiapaketista, joka hyväksyttiin viime vuonna Euroopan parlamentissa ja toimielimissä. Ja sitten strategisesti tärkein kohta on se, että arvioimme tulevaisuutta – ja suosittelemme poliittisia toimia tulevaisuutta silmällä pitäen. Eli nopea alustus energiamarkkinoihin, eli siis sähköön ja maakaasumarkkinoihin, ja sitten kollegani Anton Rönholm kertoo teille näistä kahdesta muusta aspektista. Sähkö- ja kaasumarkkinoilla on kahdenlaisia tavoitteita. Ensinnäkin markkinoiden vapauttaminen ja toisaalta integraation, Euroopan integraatio. Eli aina muutamia integra- indikaattoreita näistä, mitä tulee vapauttamiseen. Taloudellisten operaattorien keskittyminen osoittaa, mihin on päästy tähän mennessä. Ja tässä nyt kuntoon sähkön tukkumarkkinoita ja kaikki kansalliset markkinat Euroopassa ovat vielä kohtuullisesti erittäin paljon tai erittäin keskittyneitä. Eli jotain edistystä on tapahtunut, mutta ei kuitenkaan vielä tyydyttävästi, kun ajatellaan vapautettuja markkinoita. Kartalla on punaista, hiukan keltaista ja vain muutamia maita, jossa on vihreää, jossa on edelleen kohtuullisen keskittyneet markkinat. Sitten toinen indikaattori, monetko asiakkaat vaihtavat energian toimittajaa. Tässä ovat kaikki asiakkaat, eli kotitaloudet ja teollisuus. Ja tässä Esimerkiksi suuret yritykset, jos he vaihtavat ne toimittajaa, niin se vaikuttaa tähän kuvaan. Meillä ei ole tietoja kaikista jäsenvaltioista, mutta monista kuitenkin. Joissakin on nolla vaihtoastetta täällä vasemmalla. On pienempiä maita. Ja sitten on toisia maita, joissa on kahdesta prosentista jopa 12 14 prosenttiin asti vuosittain. Se nyt ei vieläkään ole kovin paljon. Ja muistakaa, että tässä puhutaan tästä kokonaisvolyymista. Eli operaattorien vaihtaminen asiakkaiden määrä on pienempi. No nyt ollaan puolivälissä vuotta 2010, eli tilanne on kehittynyt, mutta meillä ei vielä ole uudempia lukuja. Kun ajatellaan laatua, sen uskotaan parantuneen ja vapautta ottaminen lisääntyy. Ja jos katsotaan integraatiota eurooppalaisittain, tuloksena pitäisi olla tukkuhintojen yhdenmukaistuminen kaikkialla Euroopassa. Mutta mitä nyt nähdään näistä viidestä tärkeästä sähköindikaattorista – nähdään, että hinnat eivät ole yhdenmukaisia Euroopassa. Ja me näemme, että hyviä tuloksia alkaa nyt tulla näistä energiapaketeista. Sitten samanlaisia indikaattoreita kaasumarkkinoilla. Sielläkin on keskittymistä vähittäismarkkinoilla erittäin paljon monissa maissa. joissa maissa se on korkea, on kohtuullinen, eli tilanne on samantyyppinen. Ja sitten operaattorin vaihtaminen ei ole kovin yleistä, mutta kaasumarkkinoilla vapauttaminen alkoi myöhemmin kuin sähkömarkkinoilla – mutta se on toteutunut paljon nopeammin, eli siellä ollaan nyt suurin piirtein samoissa lukemissa. Ja tässäkin nähdään se, että kaasun osalta nämä ovat vuoden 2008 lukemia, ja sen jälkeen vielä on tapahtunut edistystä. Sitten kaasun ja sähkön välisestä erosta. Sehän liittyy liittyy eurooppalaisten markkinoiden integraatioon. Kaasua tuodaan lähinnä EUn ulkopuolelta. Tässä nähdään tuonti Venäjältä, Pohjois-Afrikasta. Ja kolmas merkittävä alue on Pohjanmeri. Eli valtaosa EUn maista saa kaasua EUn ulkopuolesta, kun taas sähkön osalta kussakin maassa – on omaa sähkön tuotantoa. Eli järjestelmä on erilainen ja kuljetusjärjestelmän integraatio on luonnollisesti paljon pidemmällä, koska on näitä eroja sähkö- ja kaasumarkkinoiden välillä. Ja tämä johtaa siihen, että kaasun tukkuhinnat ovat yhdenmukaisempia Euroopassa kuin sähkön hinnat. Se näkyy tästä kuvasta. Jos katsotte näitä sinisiä palkkeja, muut, kaikki muun veroa, niin siellä on yhdenmukaista paljon enemmän kuin sähkön osalta. Ja nyt Anton saa sitä jatkaa tästä. Thank you. Thank you, Matias. Um... Kiitos, Matias. Hyvää iltapäivää teille kaikille myös omasta puolestani. Minä tutkin hiukan tuota toisen paketin täytäntöönpanoa ja tulevaisuuden haasteita ja sitten puhun suosituksesta, joita annamme. Minulla ei ole valitettavasti tuollaisia yhtä informatiivisia hyviä kuvia kuin Matiaksella, mutta yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, jotta voimme lopettaa sitten ajallaan. Ensimmäinen asia, jota tutkimme, kun tutkimme toisen paketin täytäntöönpanoa, olivat nuo rikkomukset ja niistä seuraavat sanktiot. Pääsy maiden rajat ylittävään infrastruktuuriin oli eräs näistä tekijöistä, joita tutkimme. Sitten kuluttajien valitusmekanismit ja loppukäyttäjien hinnat. Nämä olivat sellaisia asioita, joita tutkimme 25 maassa ja se taulukko löytyy tuosta sivulta 55. Monissa maissa rikkomuksia siis oli ja voin sanoa, että niissä, joissa ei ollut, niin se johtuu esimerkiksi siitä, että Maltalla ei ole kaasunjakeluverkkoa ja, ja niin poispäin. Eli vähän jokaisesta löytyi vikaa tässä mielessä. tutkimme myös tätä, että mitään kunnollista sanktiojärjestelmää ei ole olemassa, joten siksi myös sääntely on tavallaan tehotonta, kun rangaistuksia ei ole. Kilpailu, kuluttajan suoja ovat tärkeiden asioiden joukossa. Kilpailuviranomaiset totta kai valvovat markkinoiden toimivuutta, mutta tämä esimerkiksi vaihteli suuresti maasta toiseen jotkut sääntelyviranomaiset ovat paljon voimakkaampia ja itsenäisempiä kuin toiset. Tätä tutkaillaan sitten kolmannessa paketissa. Kolmas asia, jota tutkimme, olivat nämä alueelliset aloitteet kaasussa ja sitten toisaalta sähkössä. Sähköpuolella näitä aloitteita oli seitsemän ja kolme kaasussa. Ja ne, niissä on päällekkäisyyttä erityisesti sähköpuolella. Saksa ja Ranska ovat osallisina neljässä eri aloitteessa. Nämä ovat vapaaehtoisia aloitteita alueellisella tasolla. Niistä on saatu paljon tuloksia, mutta ne ovat vapaaehtoisia, kuten jo sanoin. Niihin kohdistuu myös hiukan kritiikkiä siitä, millaisia niiden tulisi olla. Ne eivät toisaalta vielä ole olleet kovin kauan toiminnassa, mutta kolmas paketti varmasti saa aikaan sen, että niitä tulee enemmän. Ne ovat siis alueellisesti hyvin jakautuneita. Jotkut maaryhmät ovat kapasiteetin allokoinnissa paljon muita edellä, joten siksi ne voivat lähteä näihin alueellisiin aloitteisiin joustavammin mukaan. Toinen kysymys on sitten se, että kuinka nämä kansalliset sääntelyviranomaiset ovat mukana alueellisissa aloitteissa on mahdollista, että joillakin viranomaisilla on hyvin vähän valtaa ja joilla, joissakin alueellisissa aloitteissa se on ikään kuin pienin yhteinen nimittäjä. Eli kun viranomaisilla on vain vähän valtaa, niin he eivät varmasti pysty tekemään paljonkaan myöskään tällaisessa alueellisessa aloitteessa – Eroja on myös siitä, siinä, kuinka paljon ohjausta näissä alueellisissa aloitteissa on annettu. Eli se on ollut hiukan tällainen ylhäältä alaspäin prosessi. Tästä asiasta on olemassa mielenkiintoinen raportti ja meidänkin tässä raportissamme tästä asiasta on enemmän tietoa. No sitten tämän toisen paketin täytäntöönpano. Tämä ei varmastikaan ole mitään uutta teille, jos seuraatte energiamarkkinoita. Eli siellä on suuria ongelmia investointien kanssa energiamarkkinoilla ja infrastruktuurissa. Auktorisointi, siinä mekanismit ovat hyvin jäykkiä. Prosessit voivat kestää jopa seitsemän vuotta – tutkimme myös tariffeja, sitä kuinka hyvin investoinneista saa rahat takaisin ja sitten tätä sääntelytoiminnan varmuutta ja vakautta, kuinka se toimii esimerkiksi viisivuotisjaksolla. Ja sitten tällainen, tällaiset ilmaiset kyydit voi olla esimerkiksi, että tämä siirtoverkkoon investoiva taho ei itse sitten pääse verkkoon käsiksi lainkaan. Nämä ovat sellaisia elementtejä, jotka vaikuttavat investointeihin ja infrastruktuuriin. Sitten siirtoverkon haltijoita ja jakeluverkon haltijoista ja niiden omistajuudesta ja omistuksesta. Sähkössä julkinen omistus siirtoverkoissa on edelleen hyvin vahvaa. Meillä oli tietoa 26 jäsenmaasta ja 18 julkinen sektori omisti siirtoverkot. Julkinen omistus on vähäisempää kaasussa, vain yhdeksässä maassa 24. Julkinen sektori omisti yli puolet siirtoverkoista – Täällä on paljon vielä tehtävissä tehokkuuden parantamisessa. Sitä voisi parantaa noin 13 prosentilla sähkössä, mutta ongelmana tässä on se, että tutkimukset, vaikka siellä annetaankin tarkoja lukuja, kuinka paljon tehokkuutta voisi vielä lisätä, niin siellä ei tarjota mitään yksittäisiä tuloksia yksittäiselle siirtoverkon haltijalle, joten on vaikea sanoa, että kuka on tehokkaampi kuin joku toinen. Sitten jakeluverkon haltijoita 80 prosenttia jakeluverkon haltijoista Euroopassa on jo lakimääräisesti eriytetty. Tähän liittyy kysymys tiedon puutteesta. Ihmiset eivät tiedä, että siirtoverkon haltijat pitäisi eriyttää ja toimijat tällä alalla eivät luota siirtoverkon haltijoiden puolueettomuuteen. Tekninen, tekniset standardit ja harmonisointi. Tässä asiassa tekniset ja organisaatiostandardit, jotka tulevat UKTesta, ne ovat olleet olemassa jo vuodesta 2005, eivätkä ne näytä rajoittavan markkinoita sen enempää tuulivoimassa erilaiset verkon koodit totta kai aiheuttavat ongelmia, mutta tämä ei ole mikään suuri, ainakaan asiantuntijoiden mukaan tämä ei ole mikään suuri ongelma ja siitä päästään kyllä yli kaasussa. On olemassa energian vaihdon virtaviivaistamisen organisaatio eli EASEE. E e. Se on ollut olemassa vuodesta 2002. Siellä tutkitaan kaasun virtoja ja vaihtoa komissiolla on myös kaasun laadusta tutkimus. GTEllä on verkkosivusto, josta löytyy kaasuverkkotietoa Euroopasta. Mielenkiintoista nähdä, minkälaisia spesifikaatioita siellä on. Sivulla 17 tuossa raportissa on tämä taulukko. Siinä näkyy osa niistä pääaiheista, jotka liittyvät markkinaintegraatioon ja siihen, kuinka pitkälle yhteismarkkinoissa on edetty. Tässä ovat siis säännellyt hinnat, sitten keskittyminen tai konsentraatio, josta Matias jo puhui hieman, ja sitten tämä eriyttäminen. Tämä on tietysti hiukan mm, sattumavaraista, mitä tässä on laitettu punaiselle ja, ja vihreälle ja vihreällä ja keltaisella, mutta kuitenkin tästä saa käsityksen siitä, mitkä maat ovat muita edellä ja mitkä ovat sitten jäljessä. Säännellyissä hinnoissa yli puolet eurooppalaisista kuluttajista tai kotitalouksista käyttää edelleen säänneltyjä hintoja. Ja tätä asiaa tulisi käsitellä muiden asioiden kautta, kuten veropolitiikkojen kautta, eikä niinkään hintasääntelyn kautta. Toivottavasti tästä saatte yleiskäsityksen tilanteesta. Totta kai siellä on hiukan muutama tuollainen tyhjä kohta. Meillä ei silloin ole siitä maasta tietoa, ei edes komissiolla. Ja olisi todella hienoa, tai ainakin taloustieteilijä sanoisi, että tästä asiasta voisi tehdä indeksin, josta näkisi, että kuka on edellä ja kuka jäljessä, mutta se vaatisi lisää tutkimusta siitä, kuinka tämä sitten tasapainotettaisiin, kun pyritään katsomaan, kuka on edellä ja kuka ei. No, sitten kolmannen paketin politiikat. Meillä on nämä siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden eriyttämiset kuulimme sidosryhmiltä viestiä siitä, että on mahdollista, että siirtoverkon haltijat konsolidoituvat entisestään, eli siellä tulee isompia, suurempia tällaisia siirtoverkon haltijoita. Monia näistä on myyty Saksassa ja Italiassa prosessi on meneillään. Mutta jää nähtäväksi, tuleeko näistä isompia yksiköitä, joilla on sitten vahvempi taloudellinen pohja Vaarana on, että osa näistä siirtoverkon haltijoista naamioituu ikään kuin jakeluverkon haltijoiksi välttääkseen kolmannen paketin täytäntöönpanotoimet. Jakeluverkon haltijat ovat edelleen tämän lakisääteisen eriyttämisen alla. Siellä mietitään erilaisia kannustimia älykkäiden verkkojen ja sähkömittareiden kehittämiseen. Yhteistyö on olennainen osa kolmatta pakettia ja erityisesti infrastruktuurin suunnittelua. Kansalliset sääntelyviranomaiset joutuvat tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa alueellisella tasolla. Myös siirtoverkon haltijat tekevät yhteistyötä. Meillä on Enso E ja Enso G yhteistyöverkostot näille, siis sähköön ja kaasuun ja tällainen kymmenen vuoden verkoston kehityssuunnitelma tai suunnitelmat on luotu Enzo Eelle eli sähkölle. Siinä, siihen ilmeisesti sisältyy 28 miljardia euroa seuraavien viiden vuoden aikana, joten kyseessä on todella massiivinen investointi, jota edellytetään tulevaisuudessa. Kolmas paketti tuo mukanaan vaatimuksia, jotta infrastruktuuria päästään kehittämään ja suunnittelemaan entistä paremmin. Sitten kolmannen paketin politiikoista vielä lisää. Kysymys tässä on se, onko tavoitemalli tulevaisuuden markkinoiden malli. On sanottu, että sellaista ei oikeastaan ole. Kolmannessa paketissa nähdään nyt selvästi, että sähköalalla on hankkeita, verkostojen yhdistämiseksi. Sama pätee kaasuun. Meillä on puitekehysohjeita ja verkostovalmennuksesta tulee sitovaa toimintaa, pakollista toimintaa komitologian kautta. Nämä ovat tärkeitä asioita. Komitologiasta riippuu sitten se, kuinka yksityiskohtaisia sääntöjä sieltä tulee ja miten ne vaikuttavat sitten yhteisten markkinoiden suunnitteluun. Paketti tarjoaa kuitenkin tähän hyviä välineitä. Parlamentin tulisi tarkastella tarkasti tätä, tätä prosessia. Sanoin aiemmin, että toisessa paketissa tätä asiaa ei saatu vietyä loppuun ja nyt kolmannessa paketissa sitten nähdään, että sääntelyviranomaisille on annettu lisää tehtäviä ja tehokkaita välineitä harmonisointiin. Ja se tarkoittaa, että sääntelyviranomaisten valta kasvaa kautta Euroopan. ASER toimii nyt Ljubljanasta käsin. Pitää katsoa, onko se tarpeeksi vahva eurooppalainen toimija. Täytäntöönpanon aikataulu. Meiltä pyydettiin siitä myös mielipidettä. Saadaanko kolmas paketti pantua täytäntöön aikataulussa? Vastaus on, että emme tiedä, mutta luultavasti kun toistakaan pakettia ei ole vielä pantu täytäntöön, niin kolmas paketti, sitäkään ei saada aikataulussa pantua täytäntöön. Tässä tulevaisuuden haasteita. Olemme tunnistaneet sieltä muutamia asioita. Ensimmäinen on tuki uusiutuville energianlähteille. Tuki on eri tasoista, erilaisia tukimalleja on Euroopassa ja myös lainsäädäntö vaihtelee sääntely, sääntelyn suhteen. Tämä ei ole luultavasti vielä kaikkein tehokkaimmalla tasolla kannustamaan energialähte- uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja käyttöön. Kaikenlainen koordinointi on sellainen asia, johon tulisi panostaa nykytilanteessa. On totta kai maita, jotka ovat jo edenneet tässä pitkälle, kuten Alankomaat. Niillä on yhteisiä suunnitelmia Norjan ja Ruotsin kanssa. Avoimuus rahoitustuotteissa. Uusi sääntely, puitekehys tarvitaan energiakauppaan. Alalta on sanottu, että siellä tarvitaan uutta puitekehystä – tämän kaupan suorittamiseksi. Kysymys kuuluukin, että miltä se sitten näyttää ja minkälaisella vauhdilla se saataisiin käyntiin. EU-politiikat, joilla edistetään energiainfrastruktuurihankkeita. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minkälaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden politiikkoihin liittyy, jotta EU voi todella saada muutoksia aikaan myöhemmin tänä vuonna tähän asiaan vielä palataan. Ja ensi vuonna esitellään sitten energiainfrastruktuurin välineitä. Mielenkiintoista nähdä, minkälaisia välineitä tähän sitten sisältyy. Sitten tutkimme myös sähkön vaihtoja. Tällä hetkellä niitä on pääasiassa vain kansallisilla markkinoilla. Siihen ei ole mitään selvää alueellista mallia. alueellisista aloitteista on tehty raportti, jossa kysytään, tarvitsisimmeko yhteistä eurooppalaista allokointia tai tällaista toimistoa siihen. Kaasumarkkinoiden kehitys, siirrytäänkö kohti nestekaasumarkkinoita, tällaisia hyvin paikkakohtaisia markkinoita ja minkälainen tulevaisuus pitkän aikavälin sopimuksia odottaa. Tässä vielä suosituksia. Kuten puheenjohtaja tässä totesi pari päivää sitten, kun keskusteltiin kolmannesta paketista ja toisen paketin toimeenpanosta, niin aivan oikein vielä on liian aikaista puhua neljännestä paketista. Emme siis vielä ole aloittaneet siitä puhumista. Joitakin asioita voidaan kuitenkin nostaa esiin esimerkiksi uusiutuvat energianlähteet, miten ne saadaan yhdistettyä verkkoon, pitääkö siirtoverkkojärjestelmää uudistaa ja erityisesti tätä eriyttämistä. Entä sitten Aserin toimivalta, onko sillä tarpeeksi valtaa? Aika näyttää. Johdannaismarkkinat tarvitsevat sääntelypuitekehystä, mutta pitää muistaa, että energiakauppa ja energiamarkkinat eivät ole talousmarkkinoiden, finanssimarkkinoiden kaltaiset, joten siksi pitää välttää liiallisuuksiin menemistä. Lissabonin sopimus avaa uusia mahdollisuuksia energiassa. Artiklassa 319 puhutaan paremmasta yhteistyöstä ja tästä Not Hop ehdotuksesta on käyty keskustelua ja puhemies Pusek on ollut aktiivinen tässä asiassa, yhte kun puhutaan yhteistyöstä Schengenin malliin. Viimeiseksi infrastruktuuriinvestoinnit näimme selvästi, että tukijärjestelmien harmonisointi johtaa tehokkaampiin tuloksiin, jos halutaan tällainen superverkosto saada aikaan. Meidän pitää miettiä sitä, mitä EU voi ja mitä se pystyy tekemään tässä asiassa. Budjetit ovat hyvin rajallisia, ainakin Euroopan laajuisissa verkostoissa energiapudjetti ei ei ole sellainen, jolla rakennetaan mitään massiivista infrastruktuuria tulevaisuutta varten. 2020-2020 tavoite tarkoittaa sitä, että energian kulutusta tulee vähentää, mutta miten tämä sitten suhteutuu uuden infrastruktuurin rakentamiseen ja investointeihin? Pitäisikö rakentaa uusia verkostoja esimerkiksi kaasulle, jos halutaan vähentää energian käyttöä Euroopassa. Tässä meidän esityksemme. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Kiitos. Darf mich äh, ganz, ganz herzlich bedanken. <laughs> Oikein lämmin kiitos herroille Altman ja Rönholm tästä esityksestä. Nyt äh, Saimme siis kuulla tämän esityksen ja nyt kollegat voivat esittää kysymyksen ensin Ryby. Äh, Kiitoksia kovasti näistä esityksistä. Meille on aina hyvin tärkeää saada tietää, missä mennään jäsenvaltioissa, ja meidän täytyy parantaa viestintää tältä osin entisestään. Haluaisin kysyä liittyen eräsen äänestykseen, joka tänään pidettiin aamupäivällä tässä valiokunnassa. Tämä koski tasoitusmekanismia eri verkkojen haltijoiden välillä ja eri maksuja, siirto, siirtomaksuja. Haluaisin kysyä, miten suhtaudutte siihen, kuinka tietyt siirtomaksut ovat suhteessa jäsenvaltioiden menetyksiin. Pitä, tai voisiko tässä haltia, siirtoverkon haltija tavallaan kattaa näitä maksuja? Kiitos sitten Riera Madurel. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijöitä heidän tekemästään työstä ja erinomaisesta alustuksesta. Tämä helpot toimittaa meille tietoja ja niistä tulee olemaan meille hyötyä sitten tulevaisuudessa. Ja tämä oli hyvin kiintoisaa. Kuten puheenjohtaja sanoi, nyt meidän täytyy syvällisemmin tarkastella tätä tutkimusta ja katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Nyt kun olette täällä, haluaisin esittää teille pari kysymystä ja haluaisin kuulla kantanne. Ensinnäkin, no te puhuitte vähän menneisyydestä, mutta kun ajatellaan kaasumarkkinoita, mitä mieltä olette siitä, että yhteisön tasolla eritettäisiin kaasun osto? Haluaisin kuulla kantanne tähän. Ja sitten toinen kysymys. Haluaisin kuulla, oletteko analysoineet eri lausekkeita, joita on sisämarkkinoilla, kuten määränpää lauseketta ja niitä vaikutuksia, joilla ne vaikuttavat näiden markkinoiden turvallisuuteen ja kilpailukykyyn. Ja pitäisikö nämä lausekkeet mielestänne poistaa? Kiitoksia. Frau Kollegin Herzog. Kiitos. Seuraavaksi Herzog voi esittää kysymyksensä. Thanks, Chairman. Uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin tästä raportista. On tärkeää, että me seuraamme tätä prosessia, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kolmas paketti on hyväksytty. Minulla on kuitenkin kysymys, joka liittyy enemmän potentiaalisiin etuihin, koska me halusimme kolmannen paketin siksi, että saisimme etuja kuluttajille, etuja investoijille, etuja koko energia-alalle. Onko teillä mitään tietoja, millaisia etuja kuluttajat saavat? Saavutammeko tavoitteemme? Onko kolmas paketti oikea tapa tehdä asioita? Vai onko se vain kivaa eurooppalaista politiikkaa? No tiedän tämän vastauksen, mutta haluaisin kuulla teidän kantanne tänne tähän. Eli mitä pitää tehdä, jotta saisimme maksimiedut, kun ajattelemme tätä alaa ja kuluttajia? Tätähän meidän pitää kertoa kansalaisillemme. Sehän oli tämän lainsäädännön tavoite, eikä vain se, että se saadaan muuten vain aikaan. Äh, Kiitoksia. Minäkin voisin ehkä esittää vielä kysymyksen tai pari. Se, mitä kollega Herzog juuri sanoi, liittyy siihen, koska ylipäätään voidaan arvioida sitä, tarvitaanko neljättä pakettia. Ja jos oikein ymmärsin, niin tässä toisessa osassa käsittelitte täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia. Ja oikeastaan paketin menestystä voidaan arvioida lopullisesti vasta, kun se on täytäntöön pantu. Muuten asioita pystytään ainoastaan arvioimaan osittain. Ja haluaisin kuulla, mihin ehkä voidaan vielä puuttua ennen neljättä pakettia, vai onko se nyt ylipäätään tarpeellista? Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde ich Ihnen... Jos muita kysymyksiä ei ole, niin nyt voisitte mielellään vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys. En nyt tiedä, ymmärsinkö sen ihan oikein, mutta en ole kuullut näistä tutkimuksista, joita olisi tehty TSOn ja DSOn suhteen ja näiden korvausten suhteen. Varmaan jotain kansainvälisiä benchmarkkeja on, mutta minä en osaa vastata tähän kysymykseen. Sitten kysymys näistä eduista ja kolmannesta paketista. No me kävimme läpi hiukan tätä politiikkaa ja ainakin omalta kannaltamme voimme nähdä, että omistuksen eriyttäminen ja vahvistettu yhteistyö, infrastruktuurien suunnittelu ja nämä ohjeviivat, joista myöhemmin tulee sitovia sääntöjä suurempaa valtaa sääntelijöille – Nämä ovat myönteisiä elementtejä kolmannessa paketissa, mutta tätä on hyvin vaikea sanoa ennen kuin olemme nähneet pakettia täytäntöön pantuna. Ja mikä sitten on tulos tästä kaikesta. Voimme katsoa sitä myönteisesti tai sitten vähän kriittisemmin. Se on ihan selvää. Joissain suhteessa varmaan olisi voitu toimia paremmin, mutta uskon, että kolmas paketti vaikuttaa hintoihin, markkinoiden integraatioon ja niin edelleen. Mutta komission pitää sitten tarkastella ja varmistaa, että paketti siirtyy kansallisiin lainsäädäntöihin ja että sitä pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Eli ennen kuin puhumme neljästä paketista, on tärkeää katsoa, mitä millaista politiikkaa jäsenvaltioissa harjoitetaan. Sitten keskitettyt kaasuostokset ja sitten nämä määränpäälausekkeet, joista Riera Madurel kysyi. No se on hyvin monimutkainen kysymys, kun ajatellaan tätä keskitettyä ostamista. Siinä on tiettyjä etuja, mutta henkilökohtaisesti uskon, että meidän tulisi pitää kiinni mahdollisimman paljon markkinamekanismeista, mutta ymmärrän kyllä, että meillä on monopoleja Euroopan ulkopuolelta, ja tämä on yksi ehdotus sen suhteen, mutta täytyy sanoa, että tällainen ulkoinen politiikkaulottuvuus ei ole ihan minun alani, enkä pysty oikein siihen vastaamaan selkeästi. Ja missä millä tavalla sitä pitäisi täytäntöön panna. Matias, onko sinulla jotain lisättävää? Sorry. Thank you very much. Uh, I can just uh, compliment a little bit on... Uh... Voin vielä sanoa muutaman sanan tästä kaasutilanteesta. Kyse on ostovoimasta, jos sitä eriytetään Eurooppa, tai tuodaan yhteen Euroopassa – tai maissa, joista sitä tuodaan Eurooppaan, se voisi vaikuttaa myönteisesti eurooppalaisiin hintoihin. Samalla pitäisi kuitenkin tarkastella sitä tapaa, jolla muut maat käsittelevät tätä asiaa. Esimerkiksi Kiina. Kiinalla on vahva ostovoima energiassa ja se neuvottelee totta kai esimerkiksi Venäjän kanssa kaasun ostamisesta hyvin suurissa erissä. Se neuvottelee esimerkiksi siitä Venäjän kanssa, mihin sen seuraava kaasuputkisto lähtee Venäjältä itään vai länteen. Myös hiilen suhteen voidaan miettiä sitä, millaisia ostovoimia eri mailla on. Ostavatko kansalliset yksittäiset operaattorit hiiltä vai joku muu. Se tasapainottaa markkinavoimia. Samanlaisia tilanteita voi syntyä myös kaasussa. En sano tässä sitä, että meidän pitäisi käyttää ostovoimaa keskitetysti, mutta se on tärkeä asia ulkoisessa energiapolitiikassa. En, en mene tämän enempää yksityiskohtiin tästä asiasta. Okay, maybe I could uh, use this occasion also to thank my colleagues from the other haluaisin kiittää kollegojani kahdesta muusta instituutiosta, jotka ovat olleet laatimassa tätä tutkimusta. Logot olivat näkyvillä tuossa kalvoilla äsken. Kiitos. Thank you. You have our, our email addresses, so your... Kiitoksia. Teillä on sähköpostiosoitteemme, eli voit lähettää meille lisäkysymyksiä myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä ensimmäisestä keskustelusta ja kysymyksistä. Hyvät kollegat, varmasti huomasitte, että te ja energia-asiantuntijat, jotka eivät tänään valitettavasti päässeet paikalle, niin voitte lähettää vielä äskeisille puhujille todella sähköpostia ja saada tätä kautta lisää tietoa. Kiitän heitä molempia, jotka kertoivat meille näistä asioista. Kiitoksia kovasti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht gleich weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Kiitoksia. Ja voimme siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan. Vieraamme ovat kyllä melkein paikalla, mutta ehkä meidän täytyy odottaa vielä hetkinen. So, meine Damen und Herren, wir setzen unsere Tages... No niin, nyt jatkamme esityslistalla eteenpäin. Täällä on paikalla Espanjan puheenjohtaja, valtion edustajat ja tällä kertaa televiestintä- ja tieto yhteiskuntaisesta vastaava ministeri Francisco Rosperan. Kiitos siitä, että tulitte tänään paikalle. Kuulimme, että matkustustilanne oli hieman hankala Espanjasta tänne, Ranskan takia kylläkin, mutta mukava, että pääsitte tänne paikalle edustamaan puheenjohtaja valtio Espanja. Olemme tehneet todella erinomaista työtä viimeisen, viimeisen kuukausien aikana ja saaneet myös muutamia suuria saavutuksia aikaan. Herra Perän, nyt kuuntelemme mielenkiinnolla, mitä teillä on sanottavana. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Kiitoksia teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunnan jäsenet täällä Euroopan parlamentissa. On kunnia saada puhua täällä tänään teille ja vetää yhteen lankoja siitä, mitä Espanjan kaudellaan on tehnyt teollisuuden, energian, televiestinnän ja informaatioyhteiskunnan aloilla. Me olimme ensimmäinen puheenjohtajakausi, joka pääsi toimiin täysin Lissabonin sopimuksen puitteissa ja näin haluaisinkin todeta ensin, että kaikki meidän ponnistuksemme meni sen suuntaan, että pystyimme vahvistamaan toimielinten välisiä suhteita ja toteuttamaan sopimusta. Yhtä ponnekkaasti työstimme kaikkia niitä politiikan linjoja, jotka toisaalta lyhyt, lyhyellä aikavälillä välillä voivat luoda sellaiset olosuhteet, jossa Euroopassa voidaan saada vakaata kasvua. Ja pitkällä aikavälillä olemme pyrkineet löytämään sellaiset elementit, joita tarvitaan todella kestävän ja tasapainoisen ja kilpailukykyisen talouden aikaansaamiseen. Tavoitteisiin pääsy on nyt tärkeämpää kuin koskaan, koska euroalueeseen kohdistuvat keinotteluyritykset ja muut vaikeudet johtavat siihen, että meidän täytyy todella uudistaa asioita. Jos haluamme, että Eurooppa jatkossakin on se maan osa, jossa talouteen yhdistetään oikealla tavalla myös sosiaalikysymykset, niin sen täytyy vastata haasteisiin tällä vuosisadalla, vahvistaa omia vahvuuksiaan, heikentää heikkouksiaan, jotta se voi olla johtajana ja taata jatkossakin sen, että hyvinvointiyhteiskunta säilyy Euroopassa ja näistä voitaisiin laajentaa, myös muualle. Me aloitimme troikka-politiikan. Teille esiteltiinkin näitä tavoitteita kautemme alussa. Ja meidän täytyy uudelleen määritellä eri politiikan aloja, jotta pääsemme kohti edistystä. Ja haluaisin nyt puhua kolmesta alueesta, jotka ovat energia, televiestintä, tietoyhteiskunta ja teollisuus. Ja lähden liikkeelle energiasta. Kuten tiedätte, energian toimitus, toimintasuunnitelmalla täytyy olla tulevina vuosina äärimmäisen tärkeä rooli, ja se olisi ollut tarkoitus hyväksyä Espanjan puheenjohtajakaudella. Näin oli pyytänyt vuonna 2008 Eurooppa-neuvosto ja parlamentti. Kuitenkin uuden komission käynnistämisessä oli viiveitä ja siksi suunnitelma ollaan alkamassa toteuttaa vuoden 2011 alussa. Kuitenkin tätä toteutetaan Troikka puheenjohtajuuden aikana. Muistutan, että Sevian epävirallisessa kokouksessa keskusteltiin tästä toimintasuunnitelmasta ja 2020 strategiasta keskusteltiin energianeuvostossa maaliskuussa. Ja me laadimme asiakirjan näistä kysymyksistä, joista haluaisin keskustella. Meillä on siis toimintasuunnitelma, joka haluttiin yhdistää EU 2020 Ja Kuten tiedätte, maaliskuussa komissio esitteli asiakirjan uudesta strategiasta 2020, joka liittyy kasvuun ja työllisyyteen ja jossa käsitellään asioita, otsakkeella Eurooppa äh, resursseiltaan tehokas Eurooppa. Ja tästä päätettiin viime viikolla neuvostossa. Saman aikaan komissio esitteli toisen asiakirjan, joka koskee uutta energiastrategiaa Euroopassa vuosille 2011-2020. Ja tässä keskusteltiin 31. toukokuuta neuvostossa 2020 strategian puitteissa. Ja tästä on laadittu päätelmät. Ja tarkoituksena on saattaa tämä suunnitelma täytäntöön mahdollisimman pikaisesti. Ja tarkoituksena on energiamarkkinoiden tota- toteutuminen ja Espanja on erityisesti kahdella tavalla pyrkinyt edistämään tätä, eli panostamalla yhteenliittymiin ja sääntelyn harmonisointiin. Tästä ensimmäisestä asiasta voin sanoa, että Espanja on pyrkinyt kehittämään aktiivisesti yhteenliittymäasiaa ja konkreettisesti sekä Sevian tammikuussa pidetty epävirallinen kokous, kokous että korkean tason konferenssi, joka pidettiin Madridissa 28. toukokuuta, auttoivat pääsemään eteenpäin siinä, että saataisiin käyttöön ensi marraskuussa tällainen turvallisuus- ja infrastruktuuriväline. Tärkeää on myös tässä harmonisoinnissa se rooli, joka annetaan energia-alan sääntelyiden yhteistyövirastolle. virastolle Meillä on jo uusi toimipaikka tälle virastolle, se on Ljubljanassa, Sloveniassa. Ja Espanjan puheenjohtajakaudella sillä on annettu myös jo hallintoneuvosto ja sääntelyiden neuvosto sekä nimetty johtaja. Mitä tulee sitten toimitusvarmuuteen ja yhteenliittymien lisäämiseen, haluaisin korostaa kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin energiaministereiden 12.3.2010 hyväksymä asetus, joka koskee investointeja infrastruktuuri, energiainfrastruktuurihankkeisiin on tärkeä ja toiseksi neuvosto on pyrkinyt pääsemään ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin kanssa sopimukseen asetuksesta, joka koskee kaasun toimituksia. Kuten tiedätte, tällä hetkellä meillä on väliaikainen sopimus, josta te tulette äänestämään ja jonka neuvostokin sitten käsittelee. Espanjan puheenjohtajakaudellaan pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että kansalaiset, yritykset ja muut toimijat voivat luottaa siihen, että he saavat tällaisia lainsäädäntövälineitä käyttöönsä ja tätä kautta lisää energiavarmuutta. Samoin olemme käyneet energiakysymyksissä vuoropuhelua muiden maiden kanssa, jotka ovat tuottajia, kuluttajia tai kauttakulkumaita. Olemme pyrkineet estämään kriisiä energian toimituksissa. Meillä on olemassa tällaisia varhaisvaroitusjärjestelmiä ja seura- se- valvontamekanismeja, joita ei onneksi ole vielä jouduttu käyttämään. Ja sekin siitä huolimatta, mitä viime päivinä on tapahtunut. Mitä sitten tulee ulkosuhteisiin, haluaisin korostaa, että tällä kaudella on perustettu neuvoston transatlantinen energianeuvosto Yhdysvaltojen kanssa. Ja nämä työt jatkuvat totta kai myös Belgian puheenjohtajakaudella. Jotta voitaisiin parantaa toimitusvarmuutta, meidän täytyy yhdistää tähän myös teho, energiatehokkuuspolitiikat sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyvä politiikka. Ja kuten Ruotsin kaudella jo aloitettiin, niin meillä on tällainen energiatehokkuuden vuonna 2006 luotu toimintasuunnitelma, tai siitä komissio on puhunut, mutta se ei ole vielä tehnyt konkreettisesti mitään tämän eteen. Kuitenkin Espanja puheenjohtaja valtiona aivan loogisesti uskoo, että tämän suunnitelman tulisi kuulua kokonaisuuteen tässä energian toimintasuunnitelmassa. Espanja on saattanut päätökseen Ruotsin aloittamia aloitteita esimerkiksi rakennustehokkuudessa ja energiamerkinnöissä. Vuosi sitten hyväksyttiin uusiutuvia energialähteitä koskeva lainsäädäntö. Kuitenkin tärkeintä on se, että tätä täytäntöönpannaan jäsenvaltioissa ja olemme pyrkineet siihen, että jäsenvaltiot loisivat omia kansallisia suunnitelmia, joita sitten komissio tutkii ensi kesäkuun 30. päivä. Koska meillä on tiettyjä vaikeuksia edelleen tässä direktiivissä, niin meillä on ollut seminaari Pamplonassa 15.16. huhtikuuta siellä käsiteltiin kansallisia suunnitelmia, niin että päästään kansallisella tasollakin kunnianhimoiseen energiapolitiikkaan kaikilta osin. Lisäksi olemme tehneet töitä hiili, vähähiilisten teknologioiden eteen, kuten SET-suunnitelmassa on todettu. Kuten tiedätte, tavoitteemme energiakysymyksissä ja ilmastokysymyksissä eivät voi toteutua ilman oikeanlaista teknologiaa. Siksi Espanja onkin pitänyt näitä kysymyksiä energia-, teollisuus- ja työllisyyspolitiikkojen kulmakivenä, ja olemme todella ponnistelleet eteenpäin näissä asioissa. Komission tiedonannon perusteella, joka hyväksyttiin lokakuussa 2009, joka koskee vähähiilisten teknologioiden kehittämistä. Espanja on laatinut päätelmät, jotka hyväksyttiin 12.3. neuvostossa. Ja näiden päätelmien avulla halutaan saada aikaan teollisia aloitteita, joilla voidaan todella edistää puhtaita energialähteitä. Samoin meillä oli huippukokous, joka käsitteli SET-suunnitelmaa. Se pidettiin Madridissa 3. ja 4. kesäkuuta. Ja näin saatiin aikaan neljä virallista aloitetta seitsemästä, jotka on siis suunnitteilla. Nämä koskevat teollisuudessa tuulta, aurinkoenergiaa, älykkäitä verkkoja ja hiilen talteenotoa ja varastointia. Ja hyvät naiset ja herrat, haluan palata vielä siihen, mitä ministeri Sebastian sanoi, kun hän oli täällä esittelemässä Espanjan ohjelmaa. Aikaisemmin fossiiliset energiat aiheuttivat sotia ja konflikteja, ja koska sitä on ollut niin vähän, on syntynyt erilaisia poliittisia kahnauksia ja taloudellisia kahnauksia, jotka ovat vaikeuttaneet eri maiden välistä yhteiseloa. Ja nyt on se hetki, jolloin tätä, tämä tendenssi täytyy muuttaa. Nyt on olemassa uusia turvallisia ja loppumattomia puhtaita energianlähteitä ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta näitä voidaan netissä paremmin käyttää hyväkseen. Ja tässä hengessä puheenjohtajakautena me olemme edistäneet tällaista Välimeren aurinkosuunnitelmaa – ja 11. ja 12. toukokuuta meillä oli Valensiassa tätä koskeva konferenssi, jossa halusimme yhdessä teollisuuden kanssa ja rahoituselinten kanssa käsitellä näitä kysymyksiä, jotta tämä suunnitelma saataisiin toteutettua. Baletian kokouksen päätelmät otetaan käsittelyyn seuraavassa ministerikokouksessa ehkä kesän jälkeen. Ja tänä, tällä kaudella laadimme myös tällaisen e, strategisen asiakirjan, joka halutaan toteuttaa. Joka tapauksessa energian valvonta tulee olemaan avainasemassa kilpailukyvyssä ja kestävyydessä Euroopan taloudessa, mutta se ei ole ainut asia, koska IT-teknologia on kasvun, innovaatioiden ja kilpailun kannalta toinen äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja, ja tätä kautta voimme päästä taloudelliseen ja teknologisen johtoasemaan maailmassa. Tiedostamme tämän ja siksi ensimmäinen tämän alan aloite oli kutsua koolle IT-alan edustajia ja näin halusimme kuulla, minkälaisia huolenaiheita heillä on ja minkälaisia prioriteettia ehdotuksia heillä on Euro- Euroopan kannalta, jotta voitaisiin vahvistaa ja laajentaa erilaisia IT-verkkoja ja palveluita. Ja näin 18. tammikuuta IT-teollisuus esitteli Madridissa tällaisen raportin Ähm, kuinka teollisuus voi auttaa Espanjaa kaudellaan luomaan strategisen ähm, Euroopan digitaalistrategian. Ja näin näitä tietoja välitettiin hallituksille, komissiolle, parlamentille ja tiedotusvälineille, jotta he tietäisivät, minkälaisia suunnitelmia on Euroopan digitaalisesta agendasta vuosille 2010 ja 2015, joka korvaa I 2010 hankkeen. 2010-2015. Ja tämä tulisi hyväksyä puheenjohtajakaudella. Ja tästä syystä olemme pitäneet yhteyksiä komissioon, joka vastaa tämän uuden strategian valmistelusta. Olemme aktiivisesti vaikuttaneet näihin tärkeimpiin suuntaviivoihin, joita pitäisi ottaa mukaan digitaalisen agendaan vuoden alussa teimme ehdotuksen digitaalisesta Euroopasta Granadan suunnitelmasta, joka on toimitettu komission parlamenttiin ja jäsenvaltioihin 2010. Tässä ehdotuksessa todetaan, että Euroopan pitää edistää tietoyhteiskunnan kehittämistä vuosina 2010-2015 ja kansalaiset, yritykset ja julkishallinto on otettava digitaalisen vallankumouksen ytimeen. Ja tämä strategia pohjautuu puheenjohtajavaltion ydinkäsitteisiin eli tasa-arvoon ja innovaatioon. Lisäksi pitää vahvistaa kansalaisten luottamusta digitaaliseen ympäristöön hyväksymällä käyttäjien perusoikeuskirja. Toisaalta, ja muistan, että nämä teknologiat ovat maantieteellisesti globaaleja luonteeltaan ja universaaleja kulutuksen kannalta. On tarpeen vahvistaa yhteistyötä alueiden välillä ja ensimmäinen kokous oli tammikuussa Washingtonissa Yhdysvaltojen hallitusten edustajien kanssa ja siellä keskusteltiin yhteisistä hankkeista. Neljän vuoden jälkeen merkittävä asia tällä puheenjohtajakaudella oli se, että järjestettiin viides EUn, Latinalaisen Amerikan ja Karibian ministerifoorumi, joka järjestettiin 14.15. maaliskuuta La Granjassa lähellä Madridia. Ja teemana oli digitaaliset sisällöt digitaalisessa yhteiskunnassa. Kyseisessä foorumissa mietittiin julkista prioriteettipolitiikkaa IT-teknologian alalla ja tulevia digitaalisia agendoja – ja tarkoituksena on kaventaa digitaalista kuilua ja lisätä talouskasvua, edistää yhteistyötä, mutta kuitenkin muistan jokaisen alueen erityispiirteet. Tässä mielessä maat ja paikalliset instituutiot, esimerkiksi komissio ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouskomitea, me allekirjoitimme La Granhan julistuksen, jossa on tiettyjä sopimuksia – jotka lähtevät siitä, että informaatioteknologia on hyvin merkittävä, jotta saamme aikaan energian kestävyyttä, ympäristön suojelua ja älykkäitä liikennejärjestelyjä. Ja yhteistyötä pitää vahvistaa näillä aloilla. Näistä keskusteltiin myöskin Granadassa maaliskuussa – ja puheenjohtajavaltiolla oli poliittisia lausuntoja, jotka saivat jäsenvaltioilta ja komissiolta yksimielisen tuen. Ja kyseessä oli Granadan julkilausuma. Ja siinä puhutaan asioista, joita tarvitaan, jotta saamme aikaan todellisen digitaalisen talouden ja yhteiskunnan, joka on kestävä ja innovatiivinen. Euroopan parlamentti hyväksyi 5. toukokuuta 2010 päätösaseman uusi digitaalinen agenda Euroopalle 2015.eu. E 19. toukokuuta komissio esitteli julkilausuman, jossa puhuttiin eurooppalaisesta digitaalisesta agendasta 2010-2015. Ja se oli ensimmäinen eurooppalainen Eurooppa 2020 hankkeeseen liittyvä strategia – Siinä on uudistuksia, mukaan lukien lainsäädännön uudistusta sekä kansallisella että EUn tasolla, jotta pääsemme eteenpäin kriisistä ja voimme valmistella Euroopan taloutta seuraavalle vuosikymmenelle. Kyseessä on tiekartta, jotta voidaan maksimoida IT-teknologian potentiaali erityisesti laajakaista kysymyksissä ja niiden Tarkoituksena on stimuloida innovaatiota, talouskasvua ja parantaa jokapäiväistä elämää sekä kansalaisten että yritysten osalta. Johdantosassa sanotaan, että nämä ehdotukset pohjautuvat kuulemisiin eri tahojen kanssa ja myöskin Granadan julkilausumaan ja Euroopan parlamentin päätöslauselmaan. Ministerineuvosto 31. toukokuuta tuki eurooppalaista digitaaliagendaa ja päätti toimittaa sen Euroopan neuvoston 17. kesäkuuta, eli viime viikolla, ja tarkoituksena oli tukea toimintasuunnitelmaa, jossa oli kaksi pääkohtaa. Ensinnäkin yhteisen digitaalisen markkinan luominen, josta tuo kansalaisille ja eurooppalaisille yrityksille, erityisesti PK-yrityksille. Toisaalta hyväksyttiin toimia verkostosuhteen, sen kapasiteettia lisättiin ja tarkoituksena lisätä eurooppalaisten kuluttajien luottamusta internetiin. Tässä kokouksessa sovittiin tästä ensimmäisestä aloitteesta ja tar- tavoitteena on luoda uusi ohjelma, joka pohjautuu konkreettisiin ehdotuksiin ja siinä kehotaan, että kaikki toimielimet sitoutuvat täytäntöönpanemaan sitä mukaan lukien digitaaliset yhtenäismarkkinat ennen vuotta 2015. Jos kaikki tämä toteutuu, me saamme aikaan digitaalista taloutta, jossa voidaan lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä muilla aloilla. Ja näin voimme toteuttaa muutoksia esimerkiksi siirtymisen tehokkaampaan talouteen ajatellen energian kulutusta. Sitten lyhyesti haluaisin mainita vielä kolme teknistä kokousta, joita on pidetty puheenjohtajakaudellamme. Yksi, joka liittyy luot- internetin luottamukseen ja turvallisuuteen, ja siellä saatiin aikaan sopimus, jossa puhutaan eurooppalaisesta yhteistyöstä näissä tärkeissä kysymyksissä. Ja sitten toinen kokous, joka liittyy digitaaliseen allekirjoitukseen, ja asia eteni hyvin pitkälti, ja näin voimme edistää tätä käytännettä ja tavoitteena on huomattavasti parantaa tehokkuutta ja lisätä säästöjä. Ja myöskin yksi tärkeä kokous, joka liittyi politiikkaan tie- tietoyhteiskunnassa ja mukana oli Etyi, UIT ja siellä hyväksyttiin Madridin sopimus, jossa määritellään perusteet uudistamiselle parametrien osalta joita käytetään tämänhetkisessä IT-teknologiassa. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä, jotta voimme taata Euroopan talouden tulevaisuuden, mutta eurooppalainen talous ilman vahvaa taloussektoria ei ole tulevaisuuden taloutta. Kuten tässä valiokunnassa ministeri Sebastian jo totesi, talouskriisillä on ollut valtavaa vaikutusta teolliseen toimintaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämän seurauksena monissa maissa käynnistettiin teollisuuden tukitoimia. Tästä mielessä, tässä mielessä meidän kannattaa miettiä, kuinka hyödyllisiä nämä toimet ovat ja käydä keskustelua siitä, millaista uutta teollisuuspolitiikkaa tarvitaan vuoteen 2020 mennessä. Kilpailuneuvostossa ensimmäinen maaliskuuta hyväksyttiin johtopäätöksiä, joista käy ilmi, mitkä ovat eurooppalaisen teollisuuspolitiikan painopistealueet, ja komission tulisi laatia uusi tiedonanto teollisuuspolitiikasta ennen vuoden 2010 loppua. Joka tapauksessa uskomme, että tällä politiikalla voidaan edistää kestävyyttä ja innovaatiota Euroopan teollisuudessa, ja näin voimme taata sen kilpailukyvyn globaalisti. Tämä kestävyyden ja innovatiivisuuden lisääntyminen, kuten Sebastiankin totesi jo viisi kuukautta sitten, on autoalalla tärkeä kysymys, erityisesti sähköauton osalta. Euroopan tulevaisuus liittyy pitkälti sähköautoon ja myöskin se liittyy sen energiatulevaisuuteen ja teknologiseen kehitykseen. Sähköauton panostaminen merkitsee myöskin uusiutuvien energialähteiden ottamista kuljetusalalle ja näin vähennämme riippuvuuttamme öljystä. Puheenjohtajavaltio Espanja piti sähköauton kehittämistä prioriteettina. Näin voimme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä, voimme paremmin käyttää käyttää uusiutuvia energialähteitä ja voimme myöskin muuttaa sähkön kysyntää. Tämä innovatiivinen teknologia on tärkeä, kun ajatellaan Euroopan tulevaa autoteollisuutta. Meidän pitää vähentää riippuvuuttamme öljystä, meidän pitää edistää energiatehokkuutta ja säästöjä, uusiutuvia energialähteitä – ja tällä tavalla edistämme myöskin kilpailukykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja ympäristöä. Teknologian kannalta, koska sähköautoon liittyy myöskin akkujen latausohjelmistoa ja meidän täytyy myöskin kehittää sähköverkostoa. Ja tässä mielessä puheenjohtajavaltio Espanja on aloittanut keskustelun Euroopan tasolla liittyen toimiin, joilla voitaisiin edistää sähköauton tuotantoa Euroopassa ja jotta voitaisiin helpottaa ja edistää sen käyttöönottoa EUn jäsenvaltioissa. Epämuodollisessa kilpailukokouksessa helmikuussa keskusteltiin sähköauton tulevaisuudesta Euroopassa, ja tässä kokouksessa kävi selväksi, että jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita – sähköautosta ja uskovat, että se voi olla hyvin tärkeä eurooppalaisen talouden kannalta. Eli kävi ilmi, että jotkut maat haluaisivat avointa strategiaa, jossa olisi laaja kirjo uutta teknologiaa, ja toiset halusivat selkeästi korostaa sähköautoa. Seurauksena ensinnäkin huhtikuussa komissio esitteli julkilausuman eurooppalainen strategia puhtaista ajoneuvoista ja energiatehokkaista autoista. Ja sitten toukokuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa pyydettiin, että ryhdyttäisiin toimiin, jotta voitaisiin ottaa käyttöön sähköauto. Ja sitten 25. toukokuuta kilpailuneuvosto hyväksyi johtopäätöksiä, joissa tuettiin komissiota kaikissa toimissa, jotka liittyvät puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoon. Puheenjohtajavaltio Espanja on tehnyt paljon edistääkseen eurooppalaista sähköautopolitiikkaa. Ja kun ajatellaan, mitä kaikkea tällä alalla on tapahtunut, yhdessä Portugalin, Ranskan ja Saksan hallitusten kanssa on allekirjoitettu yhteinen julkilausuma, joka liittyy sähköauton käyttöönottoon Euroopassa. Ja sitten teollisuuspolitiikassa puheenjohtajavaltio Espanja on vahvistanut pk yrityksiä tukevan aloitteen uudistamista ja korostanut, että meidän pitää edelleen panna täytäntöön tämän aloitteen toimintasuunnitelmaa. Siksi tästä asiasta järjestettiin pk liittyvä konferenssi Madridissa 30. toukokuuta 1. kesäkuuta. Ennen seuraavaa uudistusta komissio haluaa yhdistää sen 2020 strategian tavoitteisiin ja huomattiin, että toiminnan pitää myöskin liittyä rahoituksen saatavuuteen, innovaatioon, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Ja myöskin pk pitää ottaa mukaan digitaaliseen agendaan. Ja toisaalta haluaisin vielä korostaa, että on saatu aikaan poliittinen sopimus neuvoston asetuksesta, jotta luotaisiin harmonisoidut säännöt rakennusalan tuotteiden markkinoille saattamiselle. Ja toiseksi kilpailuneuvoston hyväksymät johtopäätökset 25. toukokuuta, jotka liittyvät EUn merkkien uudistamiseen. Eurooppa on nyt hyvin ratkaisevassa hetkessä, koska kyseessä on hanke, joka on täynnä yhteistä politiikkaa ja maiden välistä solidaarisuutta. Viimeisen 80 vuoden kaikkein vaikein kriisi on johtanut siihen, että meidän täytyy tehdä nopeita uutoksia ja meidän täytyy jatkaa Euroopan rakentamista Euroopasta käsin ja Eurooppaa varten. Puheenjohtajavaltio Espanja on pitänyt yhden ajatuksen mielessään. Tulevaisuus on mahdollista vain, kun on enemmän Eurooppaa. Ja myöskin eri politiikan aloilla meidän pitää yhdistää eikä erottaa. Meidän pitää löytää kilpailukykyisen polku, polun ja meidän täytyy toimia innovatiivisesti, jotta pystymme vastaamaan haasteisiimme. Ja Haluamme nyt tarjota tieteen puheenjohtajavaltio Belgialle. Haluamme tehdä yhteistyötä sen kanssa ja toivotamme sille kaikkea parasta, jotta se voi jatkaa tätä työtä. Se ei ole meidän työtämme, vaan se on kaikkien eurooppalaisten työtä. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Und Kiitoksia, Hyvä ministeri. Ja nyt tämän erittäin selkeän esityksen jälkeen voimme esittää myös kysymyksiä. Riera Madurel aloittaa kysymyskierroksen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Herra Ross, tervetuloa. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette paikalla ja sitten onnitella teitä ryhmäni nimissä siitä työstä, jota olette tehnyt, ja ministeriötä, jota te edustitte tällä Espanjan puheenjohtajakaudella. Tämä on hyvin laaja ministeriö, sillä on vastuualueita hyvin monenlaisia, ja ne ovat päällekkäisiä meidän valiokuntamme kanssa. Ja aivan kuten kerroittekin, Espanja teki todella tiivistä työtä ja toteutti sitä ohjelmaa, jonka ministeri Sebastian meille esitteli. Ja oli hienoa saada kuulla, että se onnistuttiin suurelta osin toteuttamaankin. Ette Te, te, te selvititte hyvin laajasti sitä työtä, mitä on tehty tämän kuuden kuukauden aikana ja kaikki oli hyvin selkeätä. Haluaisin viitata ainoastaan erääseen puheenjohtajakauteen prioriteettiin, eli tähän sähköteknologiaan ja sähköautoihin uutena vaihtoehtona tieliikenteessä. 28.4. komissio antoi tiedonannon koskien tähtö, sähköautoa ja toimintasuunnitelman koskien tätä samaa aihetta. Ja parlamenttikin hyväksyi päätöslauselman ja hyväksyi myös neuvoston päätelmät. Mutta yksi asia on hieman vielä epäselvä. Uskotteko, herra Ros, että jäsenvaltioiden tulisi odottaa, että se konkretisoi toimintasuunnitelmansa ehdotukset vai uskotteko, että nyt on jo olemassa vähimmäislainsäädäntöä niin, että kansalliset, siis jäsenvaltiot voivat toteuttaa niiden sähköautoja koskevia kansallisia suunnitelmia. Sitten toinen kysymykseen liittyy tähän samaan aiheeseen. Meillä on erilaisia kansallisia ohjelmia jokaisessa jäsenvaltiossa – mitä odotuksia liittyy komission harjoittamaan koordinaation tältä, tällä osin sisämarkkinoilla. Tulevaisuutta silmällä pitäen haluaisin kysyä, mitä toimintasuunnitelman toimia pitäisi ensisijaisesti aktivoida ja ottaa käyttöön. Tässä oikeastaan kaikki. Halusin kuitenkin pyytää anteeksi monien kollegoideni puolesta monet jäsenet muista ryhmistä pyysivät minua pyytämään anteeksi sitä, että he eivät pääse paikalle. Ja erityisesti tätä pyysi EPPn jäsen Vidal Quadras Alejo. Hän joutui poistumaan paikalta ja pyysi minua pyytämään anteeksi. Kiitoksia sitten Badia. Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer al secretario. Kiitoksia. Haluaisin kiittää siitä, että ministeri on täällä. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Espanjaa siitä, että heti aluksi itse ministeri tuli selittämään meille puheenjohtajavaltion ohjelman ja tulee nyt tekemään siitä yhteenvetoa. No en nyt ollut täällä alusta lähtien, ja pyydän sitä anteeksi, mutta olin komis- kulttuurivaliokunnassa, siellä oli taas koulutusministeri. Täällä on nyt paljon puheenjohtajavaltion edustajia paikalla. Eli meillä on yksi kysymys. Me olemme samaa mieltä tästä turvallisuuskysymyksestä. Parlamentti on tästä kysymyksestä huolissaan, tämä valiokunta erityisesti. Ja miten te arvioitte tätä kysymystä? Tällä PJ-kaudella Onko asiassa edetty? Miten te arvioitte nyt tätä toimitusturvallisuuskysymystä? Dankeschön, Claude Thomas. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, sanoin aamulla kollegallenne täällä että todella onnittelen Espanjan hallitusta, että se on keskellä kriisiä pystynyt panostamaan näinkin voimakkaasti muihinkin asioihin puheenjohtajakautensa aikana. Aktiviteettien listanne, eli erityisesti energia- ja teollisuusasioissa, on hyvin vaikuttava. Nyt ollaan viimeistelemässä kaasudirektiiviä. Se on varmastikin teidän ansiotanne suureksi osaksi ja olette varmasti neuvonut hyvin Rova Beatrice de Masia, joka on ohjannut tätä työtä. Ja olette varmasti olleet hyvin yksimielisiä myös parlamentin kanssa. Uusiutuvista energialähteistä olin Valensian kokouksessa, jossa keskusteltiin Välimeren asioista ja, ja voisin todella jatkaa luettelemista menestys, listaamista tässä esimerkiksi sähköautojen alalla. Tämä on eräänlainen visio ja samalla kuitenkin edetään ikään kuin askel askeleelta eteenpäin. On hiukan valitettavaa, että täällä on näinkin vähän edustajia paikalla, mutta toivottavasti paikalla olijat ovat sitten sitäkin vaikuttavampia. Ensimmäinen kysymykseni koskee välimerta. Minä olen hiukan skeptinen sen suhteen, mitä kutsutaan politiikan ryhmittymäksi, eli tätä Välimeren unionia – Mietin tässä erityisesti Israelin ja Palestiinan konfliktia. Sehän ei ole menossa mihinkään. Valensian konferenssissa tästä puhuttiin. Eikö nyt kannattaisi tunnistaa pari kolme Välimeren maata, joilla on hyviä suunnitelmia. Mietin tässä erityisesti Egyptiä, Marokkoa, Tunisiaa, joilla on jo sähkönsiirtoa Espanjaan. Kannattaisiko ennemmin suosia kahdenvälisiä sopimuksia, jotta saataisiin esimerkiksi aurinkoenergiaa Välimeren alueella vietyä eteenpäin. Toinen kysymykseni koskee energiapolitiikan ja teollisuuspolitiikan yhteyttä. Espanjassa käydään keskustelua, joka pohjautuu tutkimukseen, jonka Madridin yliopiston professori teki uusiutuvista energianlähteistä, energiatehokkuudesta. Siinä sanottiin, että tämä itse asiassa tuhoaa työpaikkoja ja Espanjan taloutta. Luin tämän tutkimuksen ja olin yllättynyt. Minusta se ei ollut kovinkaan kummoinen noin tieteellisellä tasolla. Mutta te ministerinä, kuinka te olette suhtautuneet näihin suuriin investointeihin, joita olette tehneet uusiutuviin energialähteisiin, minkälaisia tuloksia siitä on saatavissa. Euroopassa keskustellaan teollisuuspolitiikasta ja konkreettisista toimista, joilla saataisiin Eurooppa vedettyä ulos tästä kriisistä ja ikään kuin uudelleen teollistaa Eurooppa. Minusta tämä tulee riippumaan paljolti vihreästä teknologiasta, joten siksi Espanjan tapahtumat ovat erittäin kiinnostavia. Kiitos. Frau Kollegin Herzog. Kiitos sitten Herzog. And, uh, thanks, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Rosille siitä, että hän on tullut paikalle. Toinen kokous neuvoston kanssa on hyvä, koska silloin keskustellaan, mitä on tehty. Ja on todella ikävää, että Espanjan puheenjohtajakaudella on niin paljon keskitytty talous- ja rahoituskriisiin ja näihin asioihin, joten se heitti varjonsa nämä tulokset ja kaiken työn, jota te olette tehneet ja ministeri Sebastian on tehnyt. Eli on erittäin hyvä, että te olette nyt täällä ja muistutatte meistä asioista, joista tiedämme, mutta jotenkin ne ovat jääneet vähän talouskriisin jalkoihin. Esimerkiksi ESR, digitaalinen agenda ja konferenssi, jonka te järjestitte ja jossa minä olin siellä. Ja näin, kuinka paljon espanjalaiset pk-yritykset ovat mukana ja miten kansainväliset pk-yritykset olivat myöskin tyytyväisiä alosta. Unkarilaisena toivon, että Unkarin EU-kaudella pystyisin tekemään edes 25 prosenttia tästä, mitä te olette tehneet. Se olisi jo menestys. No tietysti Unkari on paljon pienempi maakin. Minulla on vain yksi kysymys. Miten te näette teollisuuspolitiikan, digitaalisen agendan ja energiatehokkuushankkeet – Voisiko niistä löytyä synergiaa, jolla voitaisiin edistää erityisesti pk-yrityksiä? Jos nämä politiikan alat yhdistetään, silloin niillä saattaa olla synerginen vaikutus, eli miten te näette tämän tulevaisuudessa? Ja kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Danke sehr, Paul Rübig. Kiitos sitten Rübig. Minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että löysitte aikaa tulla tänne parlamenttiin. Espanja otti käsittelyn puheenjohtajakaudella joitakin meille tärkeitä asioita, esimerkiksi päätöksen Berekistä ja siitä, että Berek nyt voi todella aloittaa työnsä. Tietojen viestintä teknologiassa tämä on tärkeä askel eteenpäin. Olisi hyvä, että tukisimme Berekiä siinä, että seurattaisiin tavallaan kaikkia markkinoita yhtä aikaa. Ja katsottaisiin, mitä muilla 26 markkinalla tapahtuu. Tässä voitaisiin saada huippuosaajaa toimin Ja näin todella kaikki voisivat toimia myös muissa jäsenvaltioissa. BEREC liittyy kansallisiin etuihimme siinä, että teollis, se seuraa teollisuutta ja kansalaisia muissa jäsenvaltioissa ja sitten vie tietoa muualle. Toinen tieto, tärkeä tieto kansalaisillemme on data, verkko, vierailupalvelut. Kansalaiset usein lataavat paljonkin dataa ja tämä voi olla jopa 100 megaa sekunnissa – ja tavoitteena tuntuu olevan 50 senttiä megabitti ja tämä sitten nostaisi hinnan 50 euron tunnissa, jos lataisi paljon. Tämä täytyisi muistaa tietynä varoituksena tässä ennen heinäkuuta. Mutta uskotteko, ettekö usko, että meidän pitäisi todella pyrkiä tiedotuksessa siihen, että saamme aikaan avoimuutta, että kuluttajia ei, ei huijata ja että markkinoilla on vallalla reilu kilpailu. Kiitoksia. Kiitän näistä kysymyksistä. Nyt annan jälleen puheenvuoron Espanjalle. Ministeri voi vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Bien, eh, muchas gracias en primer lugar. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin vilpittömästi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tällä puheenjohtajakaudella Espanjan kanssa. Ja kriisistä huolimatta ja myöhästymisistä huolimatta komission kokoonpanon suhteen Eurooppa on kuitenkin edennyt myöskin kriisin aikana. Ja meidän pitää nyt ottaa uudenlainen asema uudessa vahvemmassa talousympäristössä – Eli kaikki, jotka olemme tehneet työtä näiden eteen, kaikkien heidän puolesta haluaisin kiittää teitä kaikista ponnisteluistanne. Ja nyt kuten Herzog totesi, joskus ne jäävät hiukan varsinaisen kriisin varjoon, mutta me olemme tehneet monissa tiimeissä työtä. Ja tämä nyt on tunnustettu. Tämän kriisin yleisen vaikutuksen lisäksi. Hmm. Niin me olemme kovin ylpeitä ja haluaisin jälkeen kiittää teitä. Kysymyksiä tuli paljon, yritän tehdä pienen yhteenvedon sähköautosta, koordinaatitoimista ja pitääkö valtioiden odottaa vai voidaanko siellä jo aloittaa täytäntöönpano. No sähköauto ja yleisesti sähköauto ja muut, no maasta riippuen ne saavat erilaisen prioriteettiaseman. meidän täytyy muistaa teknologian neutraaliteetti. Mutta kun katsotaan näitä, niissä on paljon mahdollisuuksia Euroopan kehityksen kannalta. Tällä tavalla voidaan vähentää kulutusta, koska tehokkuus on parempi, mutta myöskin niissä on kehitetty uutta teknologiaa, automaatioteknologiaa, mutta myöskin televiestintäteknologiaa ja ohjelmistoja. Ja sitten aloja, joilla Eurooppa voisi olla maailman huippua. No, tällä hetkellä odottelemme nyt päätöstä ja olemme hyväksyneet ensinnäiset koordinointitoimet sähköauton osalta ja puhtaiden ajoneuvojen osalta. Ja uskon, että pikkuhiljaa komissio lisää koordinointia, mutta tällä välin olisi hyvä, jos jäsenvaltiot käynnistäisivät, ja Espanjassa on jo käynnistetty tämä koko strategia, edistämme sähköautoa Meillä on 2010-2020 toimintasuunnitelma ja sitten on muitakin maita, joissa toimitaan samalla tavalla. Sitten kysyttiin tästä toimintasuunnitelmasta, mitkä kohdat ovat tärkeämpiä. No tietysti yksi, joka ei ole pelkästään prioriteetti. Mehän pyrimme saamaan yhteismarkkinat digitaalisella alalla, energia-alalla, kaikilla aloilla ja Euroopassa pitää olla yhteismarkkinat, mikäli haluamme, että kokomme on riittävän suuri, jotta voimme toimia globaalisti. No, tällainen latauspiste, siinä täytyy ottaa huomioon yhdistys- ja yhteensopivuuskysymykset. Ja sitten Euroopan investointipankki alkaa rahoittaa investointeja, joilla edistetään infrastruktuuria ja palveluita sähköautoalalla. Ja sitten turvallisuusvaatimukset, tyyppihyväksyntä näiden ajoneuvojen osalta. Ja sitten on myöskin suunnitelmia, joilla kehitetään infrastruktuuria sähköautojen latauksen suhteen. Ja uskon, että toimielimet ja jäsenvaltiot etenevät tähän suuntaan. Sitten yksi kysymys, joka liittyy toimitusvarmuuteen. No edistystä on nyt tällä saralla tapahtunut paljemmin energian osalta puheenjohtajakaudella on edistetty toimia sekä jäsenvaltioiden tasalla että ulkoisesti ja sisäisesti hyväksyttiin asetus, joka liittyi hanketiedottamiseen. Ja se varmasti parantaa sitä tietoa, avoimuutta, investointeja energia-alalla. Ja sitten myöskin kaasun toimitusturvallisuus parlamentilla – oli merkittävä aloite tässä kysymyksessä, ja nyt meillä on alustava sopimus, josta sitten äänestetään parlamentissa, ja sitten se toimitaan neuvostoon. Mutta alustavassa sopimuksessa käy jo ilmi, kuinka paljon työtä tässä asiassa on tehty, ja myöskin haluaisin kiittää parlamentin jäsentä sanoista, jos hänkin muisti kaikki nämä ponnistelut, joita puheenjohtajavaltio on tehnyt. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että energiariippuvuutta vähennetään ja meidän täytyy toimia sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Tarjonnan osalta meillä on yhä enemmän yhä tärkeämpiä uusiutuvat energialähteet. Ja sitten kysymys, joka liittyy tutkimukseen. Ja että uusiutuvat energialähteet tuhoaisivat työpaikkoja. Kukaan, joka laatii kunnollisia tutkimuksia uusiutuvista energialähteistä, ei voi tulla siihen johtopäätökseen, että se tuhoaisi työpaikkoja. Työpaikkoja häviää silloin, kun toimitaan tehottomasti, kun haaskataan resursseja, jotka eivät ole kestäviä, ja kun toimitaan tavalla, joka ei ole uusimman teknologian mukaista. Uusiutuvat energialähteet ja uudet teknologiat luovat uusia ehtymättömiä energialähteitä ja tietysti meidän täytyy parantaa niiden tehokkuutta. Teknologiassa nyt ei ole vielä sanottu viimeistä sanaa tällä alalla, mutta etenemme samaan suuntaan. Eli panostaminen uusiutuvaan energiaan on turvallinen panostus. Tietysti meidän pitää edetä tässä älykkäästi. Puheenjohtajavaltio on ponnistellut, jotta direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2009, siirtyisi kansalliseen lainsäädäntöön. Ja oli tiettyjä epäilyksiä sen suhteen, miten sitä voidaan siirtää lainsäädäntöön. Järjestettiin korkean tason seminaari Pamplonassa huhtikuussa, ja tuloksena oli suuri menestys kun ajatellaan näiden keskustelujen sisältöä. Ja uskomme, että viime kädessä tästä on etua näiden kansallisten toimintasuunnitelmien laajun kannalta. Ja 30. kesäkuuta niiden pitääkin olla jo komissiossa analysoitavana. Sitten energiariippuvuuden vähentäminen – No, tässä tärkeää on tehokkuus. Tässä puhuttiin myöskin puheenjohtajavaltio Ruotsista, rakennusten energiaturvallisuudesta ja energiamerkinnöistä. Komissio on myöskin sanonut, että toimintasuunnitelma, joka liittyy energiatehokkuuteen 2006, se tullaan uusimaan. Se on hiukan myöhässä meidän kannaltamme se pitäisi ottaa mukaan energiatoimintasuunnitelmaan, joka puolestaan on tärkeä osa eurooppalaista 2020-strategiaa. Eli nyt haasteena on yhdistää kaikki nämä osat, jotka ovat vähän irrallaan tämän 2020-strategian sisällä, ja koordinoida niitä muiden teknologioiden kanssa, koska mehän näemme, että on monenlaista teknologiaa, jolla voidaan selkeästi parantaa näitä asioita. Ja niistä on hyötyä myöskin eurooppalaisille yrityksille. Ja niillä voidaan lisätä kasvua. Ja tietysti yrityksetkin hyötyvät, jos Euroopan talouskasvu on vahvempaa. No miten turvallisuus, toimitustulosuutta voidaan parantaa, jos meillä ei ole täysin yhteenliitettyä Eurooppaa? Tämä oli yksi Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueita. Ja on ihan maalaisjärkeä, että me haluamme saada digitaaliset yhteismarkkinat, me haluamme sähköauton käyttöön, me haluamme parantaa yhteensopivuutta kaikilla tasoilla, me haluamme paremmin yhteenliitetyn Euroopan, kun ajatellaan energiakysymyksiä. Ja meidän pitää toimia tehokkaasti ja suojella itseämme. Meidän pitää suojella itseämme toimitusvarmuuden heikkouksilta. Ja sitten ulkoisista kysymyksistä. Meillä on ollut kokouksia kolmansien maiden kanssa – Välimeren unionistakin on puhuttu. Yhteistyötä on tehty Yhdysvaltojen kanssa energiakysymyksissä. Sitten oli pääministerien huippukokous energiakysymyksissä, joka pidettiin Budapestissa helmikuussa. Sitten vielä tämä Välimeri ja aurinkovoima. Sehän oli yksi kysymyksistä. Olen samaa mieltä siitä, mitä parlamentin jäsen totesi. Eli tämä on hankala alue, jolla on poliittisia ristiriitoja, mutta se, että se on vaikeaa, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi luopua ponnisteluista, vaan päinvastoin. Mielestäni meidän pitää vielä vahventaa näitä toimia. näitä vaikeita poliittisia kysymyksiä voidaan ratkaista tekemällä konkreettisia ehdotuksia, joista on etua kaikille maille. Ja esimerkiksi tämä energiaehdotus on yksi sellainen. Sitten pitäisi katsoa jotain maita, joissa voitaisiin edetä nopeammin. No, Samoin kuin sähköauton osalta sanoisin, että ei ole suljettu pois tätä. Ja tässä yleisessä kontekstissa voidaan nähdä aloja, sekä teknologisia että maantieteellisiä aloja, joilla voidaan edetä nopeammin. Niitä pitää stimuloida, koska se voi sitten vaikuttaa muihin maihin, joissa edetään vähän hitaammin. Ja sielläkin saatetaan sitten hiukan vauhdittaa näitä ponnisteluita. Minusta oli hyvä se kommentti, jonka Herzog teki liittyen teollisuuspolitiikkaan, digitaaliseen agendaan ja energiakysymyksiin. Ja näin voitaisiin luoda yhteenliittymiä ja pk-yritykset voisivat olla merkittävässä roolissa. Jos nyt analysoimme sitä, miten maailmassa tapahtuu suurta teknologista edistystä, enkä nyt puhu näihin valtaviin edistyksiin, vaan siihen, miten innovaatiota ja teknologista kehitystä tapahtuu. Ne ovat hyvin pieniä askelia, mutta niitä on valtavasti. Ja tällaista kehitystä ja kasvua innovaatiota esiintyy nimenomaan pk-yrityksissä. Euroopassa me emme vielä täysimittaisesti hyödynnä näitä yrityksiä. Ja sitten pk-yritysten suhde suuriin yrityksiin ja pk-yritysten suhde tutkimuskeskuksiin, esimerkiksi yliopistoihin. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joiden parissa pitää jatkaa työtä ja parantamisen varaa on. Mutta jos voimme käynnistää hankkeita, joita nyt ollaan käynnistämässä, esimerkiksi teollisuuspolitiikassa, eurooppalaisen teollisuusstrategian uudintamisessa, digitaalisessa agendassa, energiakysymyksissä, niin silloin voimme ottaa käyttöön pk-yritysten potentiaalia. Sitten Berekistä, mitä Ryby sanoi. No tietysti Berek voi olla merkittävässä roolissa, kun ajatellaan sitä, miten yhdessä paikassa voidaan analysoida näitä erityisiä ongelmia kunkin maan osalta. Ja joskus on houkutuksena käsitellä niitä yhtenä pakettina, vaikka maiden välillä on eroja. Esimerkiksi televiestinnässä. Ja meidän on tärkeää muistaa, mikä on kunkin maan historia, millaisia heikkouksia ja vahvuuksia siellä on. Ja jos samassa tarvitaan enemmän aikaa ja enemmän apua. Ja kansalliset edustajat kansallisista sääntelyelimistä – voivat toimittaa tärkeitä tietoja, joita voidaan sitten käyttää hyväksi tutkimuksissa ja selvityksissä ennen kuin komissio tekee asiaan liittyviä päätöksiä. Ja mielestäni on tärkeää, että tämä toimii hyvin, koska meidän pitää siirtyä vauhdikkaammin kohti yhtenäismarkkinoita ja meidän pitäisi olla huippu huippuosaajia näissä kysymyksissä. Sitten yksi mielenkiintoinen asia, mikä nyt tulee esille näistä analyyseistä liittyen Euroopan teknologisiin parametreihin, on se, että on paljon pieniä ja keskikokoisia eurooppalaisia maita, joissa nämä sektorit ovat aika keskittyneitä. Eli jos voisimme tehdä valintoja Euroopassa, vähän niin kuin jalkapallotyyliin, ja valita parhaat pelaajat kustakin maasta, ja mehän voimme hioa näitä eroja yhtenäismarkkinoille. Esimerkiksi verkkoverkokysymykset tulevat tässä kysymykseen. Mahdollisuudet saada monenpuolisia, monenvälisiä lisenssejä. Silloin voitaisiin parantaa yhteensopivuutta eri järjestelmien välillä. Ja jos onnistumme kummassakin, eli että meillä yhdys, yhteismarkkinat, niin sitten olemme siirtymässä oikeaan suuntaan. Ja sitten loppukäyttäjät eli kansalaiset näin dynaamisella alalla. He voivat olla hiukan hämmentyneitä koska tarjonta on niin paljon ja tarjonta vaihtuu koko ajan. Ja myöskin heitä pitää auttaa ja antaa heille välineitä hankkia tietoa ja suojautua mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Eli kiitoksia ja on ollut ilo kuunnella teidän kantojanne liittyen siihen, miten puheenjohtajavaltio Espanja on pärjännyt. Kiitos. darf mich auch ganz herzlich bedanken. Das haben wir alle gemacht. Kiitoksia. En halua nyt turhaa tässä toistella kehoja, mutta äh, täällä on todella tehty paljon ja teidän avustajanne ovat auttaneet meitäkin todella paljon. Tämä on ollut suuri menestys ja myös ilo. Eli kiitos teidän puheenjohtaja kaudestanne ja teille myös kiitos henkilökohtaisesti. Te kannoitte todella korpenne tähän kekoon. Kiitos.